Vahti on vaihtunut, kuten näette. Se Niin, komission varapuheenjohtajan e, kannanotto ajatellen ihmisoikeus- tai rahaprosessin tilannetta lähi on seuraavassa. Uh, Mr. President, um, on puhemies, hyvät jäsenet, kiitoksia kovasti. Olen kovin kiitollinen, että minulla on mahdollisuus käydä tätä keskustelua Lähi-idän rauhan prosessista tänään ja olen kovin kiinnostunut kuulemaan arvon jäseniltä asiasta. Uskon, että edistyksen saavuttaminen rauhanprosessissa on hyvin tärkeä ajankohtainen asia ja kiireellinen asia. Kuten ollaan tässä talossa aiemmin tänään keskusteltu, niin eteläisnaapurimme ja lähi laajemminkin ovat muuttumassa nopeasti historiallisia tapahtumia nähty Tunisissa ja Egyptissä ja väkivaltaa on meneillään Libyassa ja tiedämme kyllä, että protestit jatkuvat Jemenissä, Bahrainissa ja muuallakin. Ja kun alue on mullistuksessa, niin jotkut ovat sanoneet, että onkohan nyt aika sitten keskittyä tähän Israelin ja Palestiinan pysähtyneeseen rauhanprosessiin, mutta hyvät jäsenet, minä uskon, että ihan päinvastainen on totuus, että juuri tällä hetkellä on vieläkin tärkeämpää yrittää saada loppu tälle konfliktille, koska se olisi myötävaikuttaisi merkittävällä tavalla rauhanomaiseen alueeseen. Tämä on viesti, jota olen välittänyt vierailuillani alueella tammikuussa ja helmikuussa. Olen sanonut tätä myöskin Habasin ja Netanyahun kanssa keskustelussa tätä asiaa. Parempi turvallisuus molempien kansojen hyväksi ja sopimus pitäisi löytää. Uskon myös, että EUlla on tärkeä rooli tässä prosessissa. Ulkoasian neuvosto otti kantaa hyvin selkeästi neuvoston johtopäätöksissä joulukuussa viimeksi. Ainoa elinkelpoinen äh, ratkaisu on neuvotella lopullisesta ratkaisusta. Jos halutaan aito rauha, täytyy olla ratkaisu sellainen, että Jerusalem on molempien valtioiden pääkaupunki niin, että on riippumaton, elinkelpoinen, äh, yhtenäinen Palestiinan valtio, joka jotka nämä valtiot olivat sitten rinnakkain rauhassa. EUn kanta siirtokunnista on selkeä, ne ovat este rauhalle ja laittomat ja ne uhkaavat sitä, että kahden valtion ratkaisu ei tule mahdolliseksi. Hyvät jäsenet, olin Quartetin kokouksessa helmikuussa 5. Münchenissä puheenjohtajana. EU meni kokoukseen ja pyrki äh, saamaan äh, elinvoimasta keskusteltu partitestiä täällä kumppaneiden kanssa sitten sovittiin kunnianhimoisesta aikataulusta kumppaneidemme kanssa. Viime viikolla kvartetin lähettiläät tapasivat Brysselissä. Herbert Schmidt oli siellä puheenjohtajana. Ja ensimmäistä kertaa siellä oli palestinalaiset neuvottelijat mukana ja huomenna eh, kvartetin lähettiläät sitten tapaavat Israelin edustajat ensimmäistä kertaa. Nyt sitten valmistellaan seuraavaa pääneuvottelijoiden kokousta, jossa sitten tavataan korkealla tasolla. Mutta jos halutaan kahden valtion ratkaisu, niin täytyy täyttää molemmat ehdot. Sen vuoksi on tärkeää, että EU on tärkein avunantaja palestinalaisille ja olemme edelleen sitoutuneita jatkamaan heidän valtion rakentamissuunnitelmaa ja sen toteuttamista sekä poliittisesti että rahallisesti. Tässä mielessä olemme jo hyväksyneet paketin, jossa on 100 miljoonaa euroa tästä 300 miljoonasta, jotka on korvamerkitty vuodelle 2010. Instituution rakentamiseen on korotettu varoja, jotta palestinalaiset voisivat paremmin rakentaa kapasiteettia valtio luomista kohti. Tämä on tärkeää tulevan Palestinan valtion perustamisen kannalta ja olennaista, jotta voidaan löytää tapa kahden valtion ratkaisuun. Kuten kun arvostetut jäsenet tiedätte, olen ollut kansassa kaksi kertaa ja kun olen tavannut yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaa ja erityisesti monia lapsia, olemme ehdottaneet kattavaa pakettia tuelle, jossa keskitytään infrastruktuureihin, laitteistoihin ja koulutukseen, myöskin tässä Karamichelanin rajanylityspaikalla. Tällä pyritään saamaan aikaan parempaa liikkuvuutta hyödykkeille, vientiä ja tuti, jotta voidaan saada aikaan talouden elpymistä. Molemmilla vierailulla vaadin, että ihmisillä on suuremmat mahdollisuudet kehittää taloutta ja tarjota työpaikkoja ja tulevaisuutta lapsille. Vaadin myös ja edelleen vaadin sitä, että Gilad vapautetaan. Minä olen emäntänä tilapäisen yhdyskomitean kokouksessa 13. huhtikuuta ja keskustelun mahdollisuuksista myöskin kesäkuussa avunantajakonferenssista. Täällä oli hyvin hyvä keskustelu 23. helmikuuta, jossa keskusteltiin lähi rauhanprosessista ja muista alueellisista asioista ja erityisesti tietysti muutoksista, joita tapahtuu alueella keskusteluihin kuului kahdenväliset suhteet ja se, miten voidaan saada parempaa yhteistyötä aikaan nykyisessä toimintasuunnitelmassa ja sen puitteissa, ja kun otetaan huomioon se, että halutaan saada ratkaisu aikaan. Pidän myös hyvänä äh, israelilaisten tahtotilaa siitä, että he haluavat tavata kvartetin huomenna. Mutta Israelin täytyy nyt saada aikaan positiivisia liikkeitä, jotta voidaan saada aikaan ratkaisuja tukea suoriin keskusteluihin. Kuten sanoin, tämä on uskoakseni molempien kansojen intressissä tällä alueella. Ja uskon, että pääministeri Nehanjaty on tärkeässä osassa nyt, kun yritetään saada apua siihen, että keskustelu lähtee liikkeelle. Odotan kovasti teiltä mielipiteitänne, joten päätän tähän, mutta uskon, että tässä talossa kaikki olemme samaa mieltä siitä, että haluamme nähdä, että tämä konflikti vihdoinkin saadaan päätökseen ja molemmat osapuolet löytäisivät ratkaisun Palestiinan kansan, Israelin kansan vakauden puolesta ja niin, että voidaan saada aikaan turvallisuutta ja vakautta myös koko alueella ja kehotan siihen ja toivon, että tämä tapahtuu nopeasti. Thank you, Madam Ashton. Kiitos, Rova Ashton. Nyt sitten poliittisten ryhmien puolesta. Ensimmäisenä herässä Franka EPPn puolesta. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Rova Ashton te sanoitte, että Välimeren eteläpuolella oleva tilanne vaikuttaa myös rauhanprosessiin, koska se on kestänyt nyt jo yli 30 vuotta. Ja tässä yhteydessä tapahtuu erilaisia asioita. Teidän vierailunne osoittavat tämän, eh, mikä on yleistilanne tällä alueella, ja minä haluaisin eh, esittää teille eh, joitakin kysymyksiä. Tänään aamulla me keskustelimme niistä ongelmista, joita vallitsee turvallisuusneuvostossa, jotta saataisiin lisäpäätöslauselma päätöslauselma Libyan tilanteesta, sen ilma-alueesta miten äh, tämä vaikuttaa äh, rauhan prosessiin äh, ja miten vaikuttaa tämä veto, äskettäinen veto, kun halutaan tuomita palestinaisalueen tilanteet. Millä tavoin tämä vaikuttaa Obaman hallintoa ajatellen, jos halutaan mennä eteenpäin? Mitä olette mieltä palestiinalaisten päätöksestä pitää presidentin vaalit ennen syyskuuta. Ja eh, lopuksi vielä mitä olette mieltä Palestiinalaisen johtajan arviosta, Wikileaksin paljastuksista, ajatellen palestiinalaisviranomaista ja missä määrin nämä asiat ovat vaikuttaneet Israelin hallitukseen ja palestiinalaisiin? Gracias, señor presidente. Kiitoksia. I think we have, we have blue card. Tuolla on sininen kortti. Herra Kalahi, onko näin? Señor Salafranca, are you, are you willing to... Herra Salafranca, hyväksyttekö kysymyksen? Micro... Olkaa hyvä, mikrofoni. It was a question to Mrs. Ashton, but you didn't watch... Kysymys oli Rava Ashtonille, mutta sitten katsoitte minua ja sitten annoitte päätöksen antaa ryhmän puheenvuorot ensin. Minä haluaisin heti hänen puheenvuoronsa jälkeen. No ehkä sitten Cash the Eye-vaiheessa voitte pyytää puheenvuoroa. Look also to this side. Katso myös tänne puolelle pyytäisin tätä salia. Muuten ei pysty saamaan huomiotanne. Minä tämän sinisen kortin nostin jo viisi minuuttia sitten. Stars at the members. Niin tuolla oli jäsenten sinisiä kortteja. Ei komission. Siis sininen kortti vain jäsenten kommentointiin. Speaker is madame. Seuraavana Rova de Kaiser, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitos äh, puhemies Rova Ashton. Me olemme puhuneet tänä päivänä paljon siitä toivosta, joka nyt on syntynyt arabimaailman vallankumousten seurauksena ja että demokratiaa me kaikki haluamme ja, ja mitään yksinäköitä ei ole. Ja että oikeus elää vapaasti on universaali halu, halu ja se pitää tunnustaa myös universaalisti. Tämä on totta palestiinalaisille myös. Ja mitä nyt tulee tähän hetkeen, jossa puhumme, niin, niin Gaasassa erityisesti nuoret pa- palestiinalaiset ovat täysin tulevaisuus, tulevaisuuden näky, näkymiltä piitossa. Heillä ei ole mitään mahdollisuuksia, ei mitään työmahdollisuuksia, ei, ei edes ruokaa eikä hoitoa. Tämä on vaikea hyväksyä. Ja tämä kanta varmasti on hyvinkin laajasti hyväksytty, mutta minä en ymmärrä ja ymmärrä ja vakuutan teille, että minä en ymmärrä sitä logiikkaa, mitä EU nyt sitten näissä assosiaatiosopimuksissaan harjoittaa. Minä olen lukenut ja lukenut ja lukenut nämä assosiaatiosopimukset uudelleen ja uudelleen. Ja EUhan kieltää kansainvälisen oikeuden rikkomukset ja siitä huolimatta ilman mitään vastaavaa takuita me olemme antaneet paljon näitä niin kutsuttuja myönteisiä kannustimia maatalouden, kalastuksen, ympäristön, ympäristöhoidon, poliisin, liikenteen, avaruusyhteistyön, tieteellisen yhteistyön ja niin edelleen, ilman mitään vastapalvelusta. Ja kvartetin kokouksessa edelleenkin sinne kutsuttiin israelilaiset, jotka eivät tulleet paikalle niin minä tiedän teidän, miten te ponnistelette. En halua kritisoida teitä, mutta eh, näitä, näitä positiivisia eh, kannustimia on, mutta ne eivät johda minnekään. Ja edelleenkin tänä päivänä eh, täällä ei suostuta käyttämään tämmöisiä seuraamuksia tai sanktioita, vaan käytetään vain kannustimia, vaikka siellä on kaiken, näky, kaiken näköisiä kansainvälisen oikeuden rikkomuksia, ihmisoikeuksien rikkomuksia. Enkä usko, että näin tämä toimii. Tämä on poliittinen virhe ja sen osoittavat myös nämä arabimaailman vallankumoukset. Tämä oli Veronique de Kaiser sosiaalidemokraattien puolesta seuraavana, Rova Neutz Oitenbrug liberaalidemokraattien puolesta. Mr. President, Madam High Representative. Puhemies, hyvä korkea edustaja ryhmäni puolesta. Aloitan sanomalla, että emme voisi olla enempää samaa mieltä alustuksenne kanssa ja näiden tavoitteiden kanssa, joita esititte ja pyrkimyksiä, joita teillä on, jotta voitaisiin saada elämää uudestaan aikaan tässä pysähtyneessä rauhanprosessissa ja se on todellakin uskoakseni pysähtynyt ja se pitäisi saada uudestaan liikkeelle, jotta päästäisiin näkemään edistystä. Viime viikolla Euroopan parlamentti. Sillä oli kunnia siihen, että sille puhui Israelin apulaisulkoministeri, joka esitteli omia argumenttejaan, jos näin voi sanoa. Ja hän kehotti meitä toisaalta siihen, että ei koko ajan keskitytä siihen, mitä tapahtuu Palestinan äh, miehitetyllä alueella, vaan että mieluummin suunnataan uudelleen huomiotamme siihen, mitä voitaisiin tehdä yhdessä, Israel ja Euroopan unioni. Ja meillä olisi helpompaa tehdä niin, jos olisi selkeitä viitteitä siitä, että Israel todellakin on halukas saamaan uudelleen liikkeelle nauhanprosessin. En voi estää sitä, että minulla on se vaikutelma, että nämä mullistukset monissa arabimaissa – antaa sille enemmän hengitystilaa. Kuten Madame Keiser, niin olen sitä mieltä, että tästä saattaa tulla suuri poliittinen virhe ja että päinvastoin Israelin pitäisi käyttää hyväkseen sitä, mitä nyt tapahtuu siihen, että se nopeuttaisi prosessia ja yrittäisi saada rauhansopimuksen loppuun saatetuksi niin nopeasti kuin mahdollista. No, Madame Auken. Kiitos Rova Aukken vihreiden puolesta kaksi minuuttia. fru Ashton. Kiitoksia puhemies, kiitoksia edustaja Ashton. Minä, minä kuuntelin teitä ja e, nyt kuulin, että olemme hyvin tärkeässä vaiheessa Palestiinan ja Israelin kannalta, mutta minkä tähden me emme kuulleet mitään Palestiinan kannasta. Me olemme kiinnittäneet paljon huomiota näihin tapahtumiin ja nyt Euroopan unioni ja sen edustaja, ja sen pitää käsitellä tätä asiaa molemmilta puolilta. Et kun me, meillä on tässä yhteinen kantamme, me olemme ylpeitä eurooppalaisina siitä, mitä, miten toimimme me olemme saaneet aikaan paljon yhteisiä päätöslauselmia, mutta mitä tapahtuu käytännön tasolla ja mitä tapahtuu? Saadaanko mitään aikaiseksi? Siellä tapahtuu hirveitä asioita ja juuri De Kaiserkin puhui tästä Euroopan unioni on ikään kuin hyväksynyt suhteet Israeliin. Pyrimme välttämään konfliktia parlamentissa, mutta mitä tapahtuu nyt sitten, kun ehm, Gazan alue on mitä on ja ehm, Lady Ashton, mitä tapahtuu? Meidän täytyy ehm, katsoa ja nähdä kaikki se, mitä tuolla alueella on. Siinä ei rahaa riitä tähän maksamme ja maksamme eh, kerta toisensa jälkeen, mutta eh, mitä hyötyä tällä, eh, tästä rahasta on? Euroopan unionin pitää todellakin tarttua tilaisuuteen ja saada aikaan jotakin käytännössä. Pitää kertoa, mitä voimme tehdä. Me tarvitsemme myös tekoja eikä pelkästään kauniita sanoja Mm, tämä kaikki pätee myös Pohjois-Afrikkaan. Meidän pitää pystyä tukemaan näitä ihmisiä. Tietenkin raha on tärkeää, mutta me tarvitsemme myös poliittista hallintoa. Kiitos. Seuraavana herra Stevenson. ECRn nimissä. Thank you very much, President uh, Baroness Ashton. Kiitos puhemies uh, Baronitar Ashton. Minua huoleksuttaa tilanteen kehitys Irakissa nämä mellakoinnit viime aikoina, kun nuoret, jotka eivät saa työtä ja jotka katsovat talouden tilannetta ja varmuuden puutetta ja muuta, niin nämä, nämä mielenosoitukset muserrettiin aika voimaperäisesti. 29 haavoittuu. Nyt Alavi voitti vaalit viime vuonna ja nyt se lähtee koalitiosta pois, koska ministeri Nurjala Maliki äh, äh, ei ole pitänyt lupauksiaan, jotka, se koalitio, jotka hän koalitiolupauksessaan antoi. Nyt ollaan takaisin lähtöpisteessä maalikohallitus, maallinen hallitus ja äh, Teheranissa ja tilanne on epävakaa jossa puolue, joka voitti vaalit, ei enää istu hallituksessa. Tällaista ei voida hyväksyä Lähi-idän prosessin tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Seuraavana herra Trianta Filides Guen puolesta puolitoista minuuttia. Puhemies, liittyen joihinkin aikaisempiin puheisiin haluaisin mainita EUn kannasta tapahtumiin, joita tapahtuu arabimaailmassa lähellä meitä. Se on kanta, joka, on hämmen, joka sekoittaa vakauden tällaiseen, että ei ole edistystä. Siinä ei oteta huomioon kansojen äh, vaatimusta sosiaalisen oikeudenmukaisuudesta ja vapaudesta. Euroopan unionilla kuitenkin olisi, se olisi voinut toimia oikealla tavalla, eri tavalla. Se osoitti tämän Palestiinan tapauksessa ainakin valtion, niin kuin valtion rakentamisen tapauksessa. Poli- EU ei ole lähettänyt tarpeeksi voimakasta viestiä arvivaltioiden tapahtumista. Pääministeri Fajadia se on kyllä auttanut rakentamaan instituutioita asianmukaisesti niin, että ensi syyskuussa Fajad olisi, pystyisi pyytämään YKta tunnustamaan Palestiinan itsensä valtion. Ja kun tämä vetomus esitetään, niin toivon, että EU sanoo kyllä. EU voi olla samanlaisessa osassa muiden avoimuuden kanssa. Toivon todellakin ja vetoan EU-hun, että se olisi voimakkaassa osassa, kun, kun yritetään saada aikaan sopimus, kun ihmiset vaativat muutosta järjestelmiin tällä alueella, jotta voidaan saada aikaan taloudellisia muita parannuksia. Asiantuntijoiden vaihdon avulla ja yhteisten ohjelmien määrittelemisen avulla alueella EU voi saavuttaa tavoitteen, jotka se asetti itselleen, että olisi oikeudenmukainen naapuruspolitiikka. Kiitos. Seuraavana herra Beller, EFDn puolesta. Kiitoksia puhemies ja korkea edustaja. Haluaisin palata pariin seikkaan, jotka mainitsitte. Haluan tukea teidän ähm, äh, sanomaanne. Puhuitte suorista neuvotteluista ja viime viikolla minulla oli etuoikeus pitkällisiin eh, keskusteluihin Israelin hallituksen eh, edustajien kanssa ja eh, Knessetin parlamentin edustajien kanssa. Ja totta kai täytyy uskoa niihin, joiden kanssa puhuu, koska he puhuvat suorista neuvotteluista palestiinalaisviranomaisen kanssa. Joten minä haluaisin vakuuttaa, että nämä suorat neuvottelut todellakin niitä pidetään. Se on tärkeää rauhan kannalta, että saadaan kumpikin osapuoli saman pöydän ääreen. Ei. Jos tässä nyt halutaan vastuullista hallintoa, niin nyt on aika jo läpimurrolle. Te viittasitte tässä Gilad Chalitin kohtaloon. Hän on ollut viisi vuotta jo vankilassa ja viime viikolla minä puhuin hänen isänsä kanssa ja hän mietti, voisiko Euroopan parlamentti edelleen pitää painostusta yllä. Mahdollisimman nopeasti pitäisi tässä mennä eteenpäin. Seuraavana pitäisi olla herra van der Stöp. Häntä ei kuitenkaan salissa näy, joten menemme eteenpäin suoraan herra Pötteringin. Olkaa hyvä, herra Pöttering. Frau hohe Vertreterin. Kiitos korkea edustaja, hyvät kollegat. Arabin maailma on nyt muutoksen käsissä. Ihmiset haluavat oma, ihmisarvoa, vapautta eh, ja samanlaista elämää kuin mekin. Meidän poliittinen ja moraalinen velvollisuutemme on nyt tukea arabimaailman kansoja. Minä olin viime viikolla Kairossa ja Tahririn aukiolla, jossa tapasin nuoria avoimuus, rohkeus, luottamus oli selkeä, helve, selkeä merkki näissä nuorissa. Ja nyt arabinuorillakin on mahdollisuus demokraattiseen kehitykseen. Tällainen mahdollisuus myös Israelille, jotta se ei Libanonin ohella olisi ainut demokratia Lähi-idässä tämä muutos pitäisi nyt sitten olla myös tiennäyttäjänä rauhalle Israelin ja Palestiinan välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtokuntien rakentaminen on provosoivaa palestiinalaisia kohtaan ja Hamasin raketit ovat sitten taas Israelille provosoivia. Molemmat pitää lopettaa. Israelin ja, ja, ja Palestinan välillä on mahdollista saada aikaan rauha. Niille, ne voivat rauhanomaisesti elää yhdessä eh, rajan molemmilla puolilla. Nyt tarvitaan, nyt tarvitaan rohkeutta ja päättäväisyyttä ja valtionmiesmäisyyttä. Nyt tarvitaan lähi rauhaa, nyt tarvitaan demokratiaa Arabia, arabimaailmaan. Kiitos. Ja nyt on sitten aika antaa puheenvuoro herra Svobodalle. President, ähm, sen Puhemies, ollaan toki rehellisiä. Lähidässä diktaattorit ja autoritaariset hallitukset ovat äh, vainonneet omia ihmisiään. Ja tietynlainen hyökkäämättömyys sopimus on ollut Israelin kanssa ja Israel on perustanut siihen myös. Mutta tällaiset rakennelmat voivat yhtäkkiä sortua. Olen iloinen siitä, että Israel ei ole sekaantunut arabimallon sisäiseen kehitykseen. Mutta se ei riitä. Kuten kollega Petterin sanoi, täytyy tarttua tähän tilaisuuteen. Israelin täytyy tarttua tilaisuuteen. Nyt saada demokratian myötä aikaan pysyvä rauha. Sellainen rauha, joka perustuu ei diktaattoriin, vaan kansojen haluun, kansallisten haluun saada aikaan rauha. Ja kun on puhuttu, että ei pidä siirtokuntien osalta harjoittaa mitään hiusten halkomista ja on harmi, että tässä on käytetty veto-oikeutta. Ja kun on puhuttu vaaleista, niin pitäisi tunnustaa vaalit. Tietysti mitä tahansa politiikkaa ei pidä hyväksyä, mitä vaaleista tulee, mutta ei toisteta menneisyyden virheitä. Ei pidä tehdä eroa siitä, kenen haluamme voittavan, vaan demokraattinen kehitys pitää tunnustaa. Toivottavasti voimistatte pyrkimyksiä, että kyllä Chalit voisi vapa- saada vapautuksen. Tämä ongelma täytyy ratkaista. Koska se todellakin estää jatkokehityksen. Se on todellinen este, joka täytyy saada pois. Joten toivotaan, että voidaan varmistaa, että meillä on hyvä ja rakentava ja terveellä pohjalla rauhanneuvottelu lähisössä. Next Kiitos herra Svoboda ja seuraavana herra Lambsdorff. Kiitos puhemies. Tässä pistää silmiin, että tämä arabimaailman vallankumous viehättää meitä. Me olemme keskustelleet Egyptistä, Tunisiasta, tänään Libyasta ja samanaikaisesti rauhanprosessi on seisahtunut No, nyt pitäisi selkeästi sanoa, hyvä baronitar, että me odotamme teiltä suorituksia, että kvartetti pääsee liikkeelle. Se pitää saada jossain vaiheessa liikettä aikaa. Ja, ja nämä epävarmat, tämä epävarma tilanne myös Iranin osalta tietysti saitte aikaa paljon myönteistäkin, vaikka olette kuullut kritiikkiä, niin ehkä olisi hyvä nyt välillä teitä kiitelläkin. Mitä sitten tulee sisältöön, niin haluan selkeästi sanoa, että Israel se, se ei nyt ole mitenkään kyseenalaistettu demokratia. Mutta kun muutkin demokratiat nyt sitten syntyvät ja herra Pottering ja, ja Svoboda samaa mieltä, niin sitten on mahdollisuus saada aikaan ratkaisu rauhanprosessissa. Ja tämä siirtokuntien Äh, rakentamisen osalta meitä on, meiltä on poliittisesta ryhmästä riippumatta yksimielinen kanta. Mutta tämä vallankumoukset ja protestit Hamas, Hamasia ja Gazakin vastaan eivät ole yksinkertainen ratkaistava tilanne. Sielläkin pitää löytyä demokratisoitumismahdollisuuksia ja toivon, että meidän partnerimme pystyvät siellä toimimaan, mutta Gazalla tämä ei ole vielä päässyt niin pitkälle. Kiitos. Frau Kill Nielsen. Kiitos. Seuraavana Rova Kiel Nielsen vihreistä. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja. Minä olen tarkkaillut Euroopan unionissa tarkasti sitä, miten kritisoidaan Israelin ihmisoikeusloukkauksia. Ja tässä pyritään nyt vahvistamaan taloussuhteita Israeliin ilman mitään ehtoja helmikuussa hyväksyttiin de facto assosiaatiosopimus Israelin kanssa, jonka avulla edistetään yhteistyötä, niin sanottua teknistä yhteistyötä julkisilla markkinoilla ja tutkimusalueen alueelle pääsy oli siinä mukana myös ja avaruusyhteistyö. Tammikuussa hyväksyttiin henkilötietojen luovutus, unionin kansalaisten tietojen luovutus Israeliin. Kyse on Euroopan unionin kansalaisten passitiedoista ja Dubaissa tapahtunutta murhaa. Näitä hankkeita on EUn yritysten ja Israelin kesken yli 800 ja eh, avunsaajien eh, joukossa on aseen eh, aseteollisuutta. Siellä valmistetaan Gaasan vastaan käy, Gaasan hyökkäyksiin käytettyjä lentokoneita muun muassa. Voisitteko te, arvoisa rouva, kertoa, Eh, mitä tapahtuu nyt, eh, kun monet eh, Gaasan alueen kuorma-auton kuljettajat protestoivat tällä hetkellä tuota, sulkemista. Ja voitteko kertoa lisää myös siirtokuntakysymyksistä? Haluaisin lähettää rohkaisevan toivon viestin kaikille naisille, jotka Palestiinassa kulkivat mielenosoituksissa. Kiitos. Kiitos. Seuraavana herralle Erik, puolitoista minuuttia. Ah, Kiitos puhemies, korkea edustaja tällä hetkellä nyt sitten katsotaan palestiinalaisten toiveita. Palestiinalaiset eivät taistele johtajiaan vastaan vaan ulkopuolista eh, johtajaa vastaan, joka, joka tekee kaiken näköistä negatiivista, rakentaa, rakentaa muureja, rakentaa siltakunnia ja jättää miljoonan verran kansalaisia pakolaisleireitä. Rova korkea edustaja, minä kuulin teidän selityksenne, mutta nyt Euroopan unionin pitäisi olla paljon aktiivisempi ja, ja tiukempi. Arabila, arabimaat katsovat meihin kaikki on siellä nyt muuttumassa. Lähi-idässä pitää muuttua, myös Israelin johdon pitää muuttua, joka tällä, het- joka tällä hetkellä eh, jonka pitää myös universaaleita oikeuksia noudattaa. Tällä hetkellä assosiaatiosopimukset pitäisi kyseenalaistaa. Kilachait, eh, eh, mitä aiotte tehdä Sala Amurin vapauttamiseksi, joka istuu israelilaisessa vankilassa. Lisäksi korkea edustajan pitäisi saada selkeä poliittinen viesti, jopa asiakirja, jossa EU tunnustaa Palestiinan valtion vuoden 1967 rajojen mukaan ja Itä-Jerusalemin sen pääkaupungiksi. Kiitos seuraavaksi herra Provera, prego. Grazie caro presidente. Kiitoksia puhemies. EU on päärahoittaja Palestiinan viranomaiselle noin miljardi vuodessa. Mutta rooli, joka EUlla on rauhanprosessissa, on marginaalinen. Tämä suuri talousapu antaa meille aseman, jotta voimme vaatia neuvotteluvoitajan palaamista. Pitääkö palestinalaisen, palestinalaisen valtio sitten tunnustaa? Israelin asemaa ei voida ra- ratkaista yksipuolisella palestinalaisvaltion tunnustamisella, joka ei ole vielä julistanut omaa itsenäisyyttäänkään vielä, joten täytyy olla palestinaisviranomaisille vahva rooli, että se palaa neuvottelupöytään ratkaista äh, asiat, kuten turvalliset rajat, pakolaiset, Jerusalemin kysymys, osasopimuskin pelaisi moderaattien pussiin molemmilla puolilla ja vähentäisi ekstremistien valtaa. Kiitos herra Provera. Seuraavaksi Rova Dots minuutin verran. Kiitos puhemies, kiitos korkealle edustajalle muutoksen tuulet lupaavat demokratiaa Lähi-Itään, mutta kukaan demokraatti ei voi välttää, että Tunisian, eh, Egyptin ja eh, Libyan kansalaiset ansaitsevat demokratiansa. Voin olla samaa mieltä korkean edustajan kanssa siitä, että eh, tässä tarvitaan nyt uutta kohdentamista rauhanprosessiin viime käynneilläni niin alueella huomasin, että ihmiset hermoilevat ja siellä on syntynyt Hamasin ja Hezbollan täyttämät poliittiset tyhjiöt. Ja nyt meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voisimme auttaa rauhanprosessissa ja alueen vakauttamisessa. Meidän pitää tunnistaa sopimukset äh, lähinaapurimaiden kanssa. Täytyy myös tunnistaa, että äh, naapuruuspolitiikka ei ole onnistunut. Me äh, kulutamme 1,5 miljoonaa euroa tätä politiikkaa varten. Nyt täytyy saada jotain konkreettista hyötyä siitä. Jos katsotaan Egyptiä, jossa tuhan, kymmeniä tuhansia ihmisiä tulee eh, eh, työmarkkinoille eikä mitään toivoa työpaikasta. Meidän täytyy ajatella, että siellä on jo uuden vallankumoukset siemenet itämässä. Kiitos seuraavana herra Milan 1,5. Kiitoksia puhemies. Meitä kaikkia kiinnostaisi että neuvottelut päättyisivät syyskuussa 2011 ja saisimme tuloksen, joka olisi rauhanomainen. rauhanomainen mutta tähän on vain kuusi kuukautta ja neuvotteluvaihe ei ole vielä lopussa. Ehm, niin miten tässä onnistutaan pääsemään loppuratkaisuun, kun aikaa hukataan? Yhä enemmän on vaikeata löytää maltillisia johtajia Palestiinassa ehm, Toisaalta taas, jos tämä tilanne jatkuu, yhä vaikeampaa on saada aikaan kestävää palestiinalaisvaltiota. Minä olen samaa mieltä kanssanne, että tässä ei pitäisi vaatia syviä poliittisia uudistuksia alueella, mutta järkeviä uudistuksia, jotka olisivat demokraattisia. Ehkäpä Israelissa pitää enemmänkin eriyttää tätä aluetta. Ja kaikki sekä Israel että muut osapuolet, niille pitää toimia juuri näin, jotta me voisimme suosia tarkkaan ottaen tätä rauhanprosessia. Ja minä toivon, että myös Rova Ashton ottaa tämän esiin. Kiitoksia kovasti. Muchas gracias. Kiitos. Seuraavana herra De Rosa. Thank you very much, uh, Mr. President. The... Kiitoksia puhemies. Nykytilanne alueella on täynnä vaaroja ja toivoa. Demokraattisen liikkeen isentyminen Israelin naapureihin on juhlan aihe minulle. Meidän täytyy hylätä rasistiset stereotypit, joiden perusteella sitä pidetään uhkana. Minä olin Gaasan valtuuskunnassa johtajana Kaasan kaistaleella. Ja eh, siellä oli tämä pieni poika, joka toi lelunsa kouluun joka päivä, koska ei ollut va- varma siitä, voiko hän palata kotiin, olisiko perhe ja koti vielä siellä. Se oli hyvin sydänmurta tarina. Tämä poika ja perhe haluavat eh, rauhaa. PLCn jäsenet eh, länsirannalla ja Kaasassa haluavat raja, turvata rajat 67 vihreän linjan perustuen. He haluavat myös, että siirtokuntien rakentaminen pysähtyy. On käsittämätöntä, että pääministeri Netanyahu on kieltäytynyt kaikista vetoomuksista kaikkien Israelin, kaikilta Israelin liittolaisilta, että jäädytetään rakentaminen, edes että puretaan vai jäädytetään. On. Jotta saadaan vakavat neuvottelut liikkeelle, niin on tärkeää saada näiden siirtokuntien rakentaminen jäädyttäminen ja vetoisin niin varmistamaan, että tämä vetoomus jälleen välitetään Israelin hallitukselle, että pysäyttäkää rakentaminen neuvottelut liikkeelle. Täytyy tukea Abbasin ja Fajadin pyrkimyksiä johtaa rauhanomaisesti palantilaiset ihmiset palantilaisvaltioon. En tiedä, mitkä seuraukset ovat, jos sitä emme tee pian. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavana herra Davis. There can't be a greater friend. Suurempaa Israelin ystäviä, ystävää eh, Israelilla ei voi olla kuin Saksa. Sitten Siksi on outoa, että Merkel huutaisi Netanjahulle, että mitään ette ole saaneet aikaa rauhan edestä. Ja tämäkin on hyvä. Israel pelaa aikaa, se tykkää jutella juttelun kannalta, koska se aika e, sitten kuluu hukkaan näistä rauhanneuvotteluista. Korkea edustaja, teillä on nyt voimaa muuttaa tilannetta Tämä on EUn julkilausuma viime kuulta assosiaatiosopimuksesta. Tässä kuudella sivulla tuomittiin ihmisoikeusrikkomukset, epä, epätasarvoinen kohtelu ja muuta. Ja silti lähennetään yhteistyötä Israelin kanssa. Mitä tämä nyt oikein on? Yllättävää. Onko yllättävää, että palestinalaiset, palestinalaiset katsovat eurooppalaisia kaksinaamaisina? tässä on, käydään vain dialogia ja, ja Israel pitää meitä hyvin heikkona. Ja ennen kuin te käytätte omaa, voi, omaa sananne ja, ja nostatte pystiin, niin mikään ei tässä tilanteessa muutu. Teidän täytyy sanoa ei. Thank you, Mr. Davis. Kiitos, herra Davis. Seuraavana herra Campbell Bannerman, minuutti. Mr. President. Arvoisa puhemies, Libyan ihmiset joutuivat ter- Gaddafin terrorisoimaksi ja nyt EUlla oli hankkeita edistetään in- humanitaarista oikeutta. Aivan ilmeistä, että tällainen toiminta ei toimi. Täällä Ashtonilla on annettu lisää resursseja lähes tulkoon kolme miljardia ulkosuhdehallinnolle. Nyt tässä EUn ulkosuhdehallinto on täysin kyltymätön 48 e, miljoonaa euroa, jotka maksamme e, omista intresseistämme. Nyt e, on siis nopeita, nopeita koneita, jotka toimivat kriisialueilla. Minä haluaisin tähän järkeä ja ainakin vähimmäismäärän toimijoita. Thatcher vapautti kyllä eri osapuolet ja meidän pitää kyllä toimia aivan samoin. Mr. Preda, it's our next. Herra Breda on seuraava me puolitoista minuuttia. Aș întâi să vorbesc despre... Puhemies, ensinnäkin haluaisin puhua pessimisteistä ja skeptikoista, jotka sanovat, että Välimeren alueen levottomuuksien jälkeen uskovat, että lähi rauhanprosessista ei onnistuisi. Että siitä tulisi tällainen sivustaseuraaja uhri. Heidän mielestään se menee sivuraiteille tai pysähtyy tämä prosessi. Mutta ei tarvitse olla välttämättä Ja Äskeiset tapahtumat osoittavat, että tarvitsemme merkittävää edistystä rauhan prosessissa ja tarvitsemme eurooppalaista johtajuutta, jotta voidaan varmistaa, että syyskuun määräaika tänä vuonna, että sitä voidaan kunnioittaa. Haluaisin onnitella korkea edustajaa hänen sitoumuksestaan ja pyrkimyksistään viime kuukausina, jotta voitaisiin saavuttaa kahden valtion ratkaisuja, jotta voitaisiin saada edistettyä Arabien ja Israelin välistä rauhaa. Osapuolet täytyy saada neuvottelupöytään. Aloite konsultoida erikseen Israelin ja Palestiinan osapuolia on ensimmäinen askel, mutta tarvitaan lisäaskeleita. Välimeren konteksti voi antaa uutta puhtia rauhanprosessille, mutta täytyy olla varovaisia, että muutokset siellä eivät johda aiemmin aikaan saatujen sopimusten Israelin kanssa uudelleenarviointia. Kiitos. Seuraavana herra Sassoli. Eh, signor Presidente, kollegi... Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Välimeri on nyt sitten taas poliittisella areenalla ja Eurooppa osoittautuu heikoksi. Me emme ole investoineet eh, naapuruuspolitiikkaan, emmekä ole uhkapelanneet vapaakauppa-alueen suhteen. Se, mitä Pohjois-Amerikassa vaikuttaa, vaikuttaa tulee vaikuttamaan siihen, tai vaikutti siihen, että Lähi-idän rauhanprosessikin on pysähtynyt. Korkea edustaja, Euroopan pitää auttaa Israelia ja palestiinalaisia käynnistämään keskustelut uudelleen siltä, niiltä ehdotusten pohjalta, joista neuvosto ja komissio ovat päässeet yksimielisyyteen. Muutokset, joita nyt tapahtuu Mm, ne ehkä voisivat mm, auttaa myös Israelia muuttumaan, varmistamaan rauhan ja, ja turvallisuuden ja vakauden. Nämä miehitetyt alueet pitää vapauttaa ja, ja siirtokuntien rakentaminen pitää lopettaa, jotta keskustelut saataisiin taas käyntiin. Kukaan ei nyt ole turvassa muutoksen tuulilta ja viivyttelyt vain johtaisivat siihen, että israelilaisten ja palestiinalaisten toive hyvästä ratkaisusta vaarantuisi ja se vaikuttaisi sitten taas koko Välimeren alueen tilanteeseen. Kiitos, rouva San. Niin me näemme, että maailma muuttuu. Demokratia voittaa Magrebin alueellakin. Tämä historiallinen kuohunta arabimaissa, se pitää nähdä myös Israelissa ja Palestiinassa mahdollisuutena eikä riskinä. Ja minä uskon, että demokraattinen nousu Israelin rajoilla ja Palestiinan alueella, se voi olla mahdollisuus kummallekin osapuolelle. Tässä vaiheessa israelilaiset ja palestiinalaiset ovat eh, realiteetissa. Eh, heillä on maailma ympärillään, joka kuohuu. Se on heidän hetkensä myös. Ja on nyt tullut myös Euroopalle aika avata todelliset neuvottelut ja aloittaa todellinen rauhanprosessi, jotta päästään kestävään ratkaisuun kahdelle valtiolle, jotka elävät rinnan rauhanomaisesti. Mutta eh, suurelle yleisölle olisi käsittämätöntä, käsittämätöntä, että meillä ei olisi edustajaamme lähi -idässä. Minä toivoisin, että voisitte selventää tätä tilannetta. Kiitoksia vielä etukäteen. Kiitos. Merci Kiitän. Sitten seuraavana Lisek, olkaa hyvä. Bardzo panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel, jako... Korkea edustaja. Euroopan parlamentin edustajana minulla oli mahdollisuus viimeisten kuukausien aikana vierailla monissa lähi maissa – Syyriassa, palestiinalaisalueella, Israelissa. Ja yksi alueen johtajista sanoi, että välittäkää Euroopan johtajille sellainen viesti, että ottaisivat asian voimakkaammin omakseen, koska jos tämä sitoutuminen johtaa menestykseen, niin tällaisesta poliittisesta menestyksestä saa rauhan, Nobelin rauhanpalkinnon. Eli tällaiset sanat nyt sitten korkealle edustajalle. Mutta ihan vakavasti puhuen, melkein kaikilta kuulin tätä samaa. EUn täytyy sitoutua vahvemmin lähinnä prosessiin, koska esimerkiksi Yhdysvalloilla on tietyt poliittiset rajoituksensa. Toisaalta meidän sitoumuksemme täytyy ottaa huomioon yhteistyö kuten, maiden kuten Yhdysvaltain kanssa, esimerkiksi strategisen kumppanuuden vuoksi, joka Yhdysvalloilla on Israelin kanssa. Ja sitten toiseksi meidän ja teidän hyvä korkea edustaja täytyisi käyttää kaikkia mahdollisuuksia hyväksi, jotka EUlla on käytössään. Viime viikolla esimerkiksi oli tällainen yhteinen kokous. Siinä oli Puolan hallitus ja Israelin hallitus hallitusten välistä konsultaatiota. Sikorski, Tusk, pääministeri ja ulkoministeri olivat Israelissa. Tällaisia mahdollisuuksia pitäisi käyttää hyväksi. Mr. Pasku. Kiitos. Seuraavana herra Pasku. Itärajan kysymys on mutkainen ja se on vielä mutkistunut entisestään. Nyt olisi paras ehkä odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu palestiinalaisten osalta. Kysymys kuuluu, kuka kääntää, kääntää vaan heidän edukseen. Fatahin se, sen tilanne Gazassa on epätasaisempi. Sitten Jordania saattaa räjäyttää koko rauhanprosessin. Israelin osalta on kaksi äh, ajatus, äh, kaksi erilaista ajatussuuntaa. Toinen kannattaa tätä odottaa ja, odottaa ja katsoa. Mutta kuitenkin, kun koitetaan auttaa äh, asioiden edistymistä, niin se saattaa kuitenkin tällä hetkellä vaikuttaa kovinkin suurelta illuusiolta. Thank you. Kiitos. Seuraavana Rova Ganaku. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä olen samaa mieltä eh, korkean edustajan kanssa, että nyt pitää puuttua merkittävästi asioihin ja saada neuvottelut käyntiin Lähi-idässä. Kukaan ei voi sivuuttaa tätä, näitä tapahtumia Pohjois-Afrikassa. Ja toiseksi Israelin ja Palestiinan välinen tilanne on sellainen, jota on käytetty alivina sekä terrorismille että jännitteille. Ja se on aiheuttanut myös muslimiyhteiskunnassa ongelmia. Meidän tai teidän enemmänkin korkea edustaja pitää toimia tämä on testi myös Euroopalle. Meidän täytyy katsoa, miten Eurooppa voi eh, tehokkaasti puuttua ja eh, toimia. Me eh, tietenkin tässä tarvitaan myös taloudellista tukea, tarvitsemme myös seurantaa, jotta näemme, mitä on tapahtunut taloudelliselle tuelle, jota on annettu aiemmin. Niin. Ja kyseessä on myös demokraattinen valtioiden rakennusprosessi. Ilman sellaista koko tilanteesta tulee hyvinkin vaikeaa. Jos nyt tehdään töitä neuvotteluryhmässä, he voisivat auttaa rakentamaan aitoa demokraattista järjestelmää, mutta siitä olisi varmasti suuresti hyötyä ja uskon että tämä olisi tehokas tapa toimia. Kiitos. Kiitos. Seuraavana laskaa Babinska, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä komission kollegat. Kun puhuu lähi poliitikkojen kanssa, niin usein kuulee lauseen, että EU on maksaja eikä tällainen pelaaja eli toimija. EUn pitäisi olla player-toimija eikä pelkästään maksaja. Sen vuoksi, että EU on ainoa tästä kvartetista, jota kaikki kunnioittavat. Jotkut kunnioittavat Venäjää, toinen osapuoli kunnioittaa enemmän Yhdysvaltoja. EU on tällainen puolueeton. Sanotaan, että EUlla ei ole yhteistä politiikkaa, koska jäsenvaltioilla on hyvin erilainen suhde konfliktin eri puoliin. Nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus, koska meillä on ulkoasiain ulkoasian hallinto ja meillä on korkea ja nyt ovat edellytykset hyvät. Nyt on tullut sitten uusi dokumentti, joka koskee Välimeren maiden apua, kumppanuus hyvinvoinnin ja demokratian puolesta on sen nimi. Vetoan siihen, että Katsoisimme myös meidän idänpolitiikkamme ja tekisimme siitä johtopäätöksiä ja suuntaisimme sitä myös Välimeren politiikkaan. EU on auttanut instituutioiden rakentamista Puolassa, kymmenessä muissa jäsenmaassa. Se on auttanut samaan tapaan myös Lähi-idässä, joten käyttäkäämme näitä kokemuksia hyväksemme. No, signora Muscardi. Kiitos. Seuraavana eh, Rova Muscardini. Alto komissario, la pace ha bisogno... Kiitos. R- rauhahan on seurasta kaikkien eh, ponnisteluista jos katsotaan, mitä Israel on tehnyt ja mitä muut eivät ole tehnyt, niin kyllä meidän pitää tunnistaa Israelkin, antaa sille tunnustusta. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki takaavat osaltaan sen, että ne, ne kunnioittavat toinen toistaan. Jos kauppapolitiikka tänä päivänä, vaikka kauppapolitiikka tänä päivänä on uudenlaista ulkopolitiikkaa, niin se ei ole pelkästään äh, demokratian kautta, vaan myös äh, kauppasopimusten kautta. Nyt me emme voisi ajatella unionia äh, pelkästään projektien rahoittajana, niin kuin tähän saakka, jossa tulokset vastaavat käytettyjä tai sijoitettuja kustannuksia. Ja jos demokraattista rauhanprosessia ei saada aikaan, äh, me emme voi jättää Israelia yksin. Meidän täytyy puuttua äh, taloudellisella äh, toiminnalla ja pyrkiä valvomaan myös käytetyn tai annetun tuen käyttöä. Viime kuukausina. Kyseessä mm, nämä, nämä mullistukset valtavalla maantieteellisellä alueella osoittavat, kuinka tärkeä rooli EUlla voi jatkossa olla ja, ja, ja kuinka paljon se, paremmin se saa ihmisiä äh, mukaan tähän rauhanprosessiin, jotta ne saisivat rakennettua sen syvän juurtuneen demokratian, jota, jota me olemme jo saaneet nauttia vuosikausia. Kiitos. Seuraavaksi Catch the Eye-prosessi. Ja kuten lupasin, herra Lahi saa ensimmäisenä puheenvuoron. Kiitoksia. Minulla on vain kysymys äh, rouva Ashtonille. Minä kuulin teidän äh, kannanottonne äh, pari kysymystä, jotka liittyvät teidän arvioihinne ajatellen Lähi-idän rauhan prosessia ja mitä tapahtuu Pohjois-Afrikassa nyt. Nyt Aivan ensinnäkin ihmisoikeuksien globaali eh, kenttä on paljon eh, korkeammalla ja eh, mm, kun puhutaan ihmisoikeustapahtumista Gaasan alueella tai Pohjois-Afrikassa, niin siellä ne kynnys kestää niitä on paljon alempana. Ettekö usko, että Israelin psykologinen toiminta sillä on paljon vähemmän oikeutusta, koska se uhka, joka syntyy demokraattisesta hallinnosta, se on paljon pienempi. Ja myös siitä syystä, että demokratiat eivät hyökkää toistensa kimppuun ja tämä kaikki vaikuttaa myös lähi tilanteeseen. Can... Kiitos. Herra Tanak tuolla oikealla pyytää puheenvuoroa. Well, Mr. President, I wanted to speak for a minute in the... Uh, cat... Puhemies, halusin nyt catch the eye menettelyssä minuutin. Minulla on minuuttini. No niin, noin vähän sekaisin. EU on osa kvartettia, mutta valitettavasti kovin paljon minun mielestäni ei ole edistystä ollut rauhanprosessissa Israelissa ja Palestiinan välillä, joten tämä pattitilanne todennäköisesti jatkuu, kun näin paljon on epävarmuutta arabimaailmassa. Israelin näkökulmasta ja julistan, että olen varapuheenjohtajana tässä Israelin ystävät-ryhmässä. Niin Egyptin tilanne vie huomiota rauhanprosessista. Pidän hyvänä Egyptin sotilashallituksen sitoutumusta kunnioittaa 79 ransopimusta Israelin kanssa ja toivotaan, että muslimiveliskunta ei pääse valtaan Kairossa. Mitä tässä tapahtuu, niin täytyy varmistaa, että tuleva Egyptin apu on ehdollista sille, että noudatetaan rauhansopimusta Israelin kanssa. Itse asiassa palestinaisvaltion tulevaisuus on Hamasin käsissä ja se on varmasti suurin näistä rauhalle. Iran on myöskin uhka Israelille. Rauha ei koskaan ole mahdollista niin kauan kuin Teheran jatkaa Hisbollah-fanaatikkojen rahoittamista Libanonissa ja heidän aseistamista. Sen vuoksi Israelin viimeaikaiset huolet Iranin sotalaivoista Suetsin kananilla matkalla Syyriaan. 79 näin tapahtui viimeksi. E, jos Egypti lähenee Irania, niin se on hyvin hälyttävä trendi. Sen vuoksi toivotan menestystä tällä miinakentällä, diplomaattisella miinakentällä, joka edessämme on. Kiitos. To Paska vielä, olkaa hyvä. Vážený pan predsedajúci, vážená pani vysoká komisárka. Kiitoksia puhemies, arvoisa korkea edustaja. Rauhanprosessi Lähi-idässä on äh, mielestäni hyvin vaikeassa vaiheessa äh, siinä, pitää, äh, siinä tapahtuu ratkaisu tai sitten kaikki kumoaa, kumoutuu. Saattaa olla, että äärivoimat saavat potkua tässä, eikä Israelin hallinto nyt tätä helpota, kun se rakentaa uusia siirtokuntia palestinalaisalueille. Meillä on tässä yksi vaihtoehto. Meidän täytyy kannustaa kaikkia osapuolia olemaan vahvempia tässä prosessissa. Meidän täytyy eh, saada ne osapuolet pois eh, vihan tieltä. Ja meidän täytyy samaan aikaan lähteä itse mukaan arabimaiden eh, kanssa varmistumaan siitä, että kunnolliset demokraattiset voimat pääsevät valtaan. Näin voidaan ratkaista kiistat ilman ennakkoluuloja ja vihaa. Eri eh, ristiriidat eivät helpota tällä alueella toimintaa, mutta Israelin hallitus on huomannut, että nyt täytyy eh, saada aikaan ratkaisu. Kiitos. Kiitos ja viimeisenä tällä kierroksella herra Sopoda. Ihan lyhyesti, koska Tenak puhui näistä eh, sotalaivoista Suetsin kanavalla. Sen takia kysymys Ashtonille, että onko nyt varmistettu, että tämä tapahtuu kansainvälisen oikeuden mukaan, eikä muuta mahdollisuutta olisi ollut Halusin vain kysyä, että onko tämä kansainvälisen oikeuden mukaan ja onko tässä jotain poliittista kähmintää lisäksi. Kiitos. Nyt Rova Ashton on kirjoittanut kaikki kysymykset ylös ja hänellä on nyt vähän aikaa vastata näihin kaikkiin. Um, Kiitoksia. Haluan käsitellä mahdollisimman monta kysymystä. Eh, kuten aina kun puhumme lähidän rauhanprosessista. Jälleen kerran pitää toimia erittäin nopeasti ja on paljon toiveita esitetty täälläkin eh, edistyksestä ja voin kertoa teille, että minä olen miettinyt näitä tuhanteen kertaan. Eh, meidän täytyy nähdä, mitä voimme saada aikaan EU-ssa. Ja minä haluaisin, että siirrymme siitä, että pay not player. Minä en halua enää kuulla tätä. Minä en kritisoi jäseniä siitä, että se sanottiin täällä, mutta eh, se on kuitenkin irvikuva EUn roolista. Se kuitenkin heijastelee historiallisesti sitä tapaa, jolla meidät nähtiin aikaisemmin. Ja minä haluan todellakin tiukasti muuttaa tämän, ei pelkästään kentällä, vaan haluan äh, nyt aluksi äh, puhua Rasala Frankalle äh, hyvin tarkasti. Ne puhuitte tämä veto turvallisuusneuvostossa 14 vastaan yksi ääntä Eh, koskien siirtokuntia eh, Libanon eh, päätöslauselma. Mutta kuten tiedätte, se aiheutti paljonkin melua ja minä olin Lähi-idässä palestiinalaisten kanssa silloin, kun nuo loppupäivät, jotka johtivat äänestykseen, käytiin. Ja EU-maat e äänestivät kaikki amerikkalaisia vastaan meidän kantamme on aivan selvä asiassa. Me olemme yhtenäisessä rintamassa toteamassa, että siirtokunnat rikkovat kansainvälistä oikeutta ja ne meistä, jotka ovat nähneet siirtokuntia, ne eivät todellakaan ole kenenkään eh, pitkän aikavälin intresseissä. Ja todellakin tässä pitäisi olla päättäväinen ja meidän ehdotuksemme eh, on ollut, että vaihdetaan näitä alueita, mutta osapuolet saavat niistä päättää, emme me voi sanoa, mutta pitää ottaa huomioon ihmisten eh, elämän realiteetit. Eh, en usko, että tämä vaikuttaa pitkäaikaisesti eh, Yhdysvaltain suhteisiin, eh, varsinkin kun Yhdysvallat on halunnut tarkasti selittää oman kantansa ja pyrkinyt siihen. Ja edelleen teemme yhteistyötä palestiinalaisten kanssa. Ja palestiinalaiset ovat käsittääkseni ymmärtäneet Yhdysvaltain kannan tässä. Eri, valtavan paljon pitää vielä tehdä töitä en millään tavoin halua eh, selittää sitä, että miksi tämä oli niin vaikeata. Eh, palestiinalaisten vaalit eh, syyskuussa Hamas kieltäytyi osallistumasta. Mm, nyt asioita tarkastellaan, jotta saadaan aikaan yhteensovitusta. Ja minä keskustelen pääministerin kanssa hyvin pian tästä ja muistakin asioista. En tiedä, pidetäänkö vaalit vai heidän pitää asia päättää kysyitte minulta myös noista liik- vuodoista Wikileaks-kysymyksistä ja te tiedätte, että Rarkat, joka oli pääneuvottelijana, on menossa uuteen äh, tehtävään ja hänen täytyy ottaa nyt vastuu tästä. Minusta tässä on kaksikin vaikutusta. Ensinnäkin ollaan huolissaan siitä, mitä tapahtuu silloin, kun yritetään saada aikaan neuvotteluasemia. Silloin sanotaan paljon ja monet asioista eivät tule lopuasiakirjaan. Ja silloin on hyvä miettiä eri kantoja, jotta oltiin epäilemättäkin huolissaan länsirannalla ja muualla mutta oli mielenkiintoista, että oli myös vastanäkemys tässä silloin, kun nähtiin, mikä on palestinalaisten kanta. Silloin mietittiin, että miksei lähdetä, lähdetä tähän mukaan. Ja silloin syntyi mielenkiintoinen keskustelu ja ehkä pitkällä aikavälillä minun mielestäni tällainen vuoto estää hyvän politiikan kehitystä, mutta saattaa olla, että tässä alueellisesti tulee tiettyjä vaikutuksia. Ja sitten, mm, se, mitä ei ole tapahtunut, on se, mitä tapahtuu nykyisissä puitteissa. Edelleen nykyinen sopimus ja sama edistys on menossa eteenpäin lähidän prosessissa. Tässä haluttiin vahvemmat suhteet, koska me uskomme kahden valtion ratkaisuun, me uskomme Israelin tulevaisuuteen ja me haluamme vahvan äh, Israelin poliittisesti, taloudellisesti, eh, samoin kuin vahvan Palestiinan, mutta emme pääse eteenpäin ennen kuin rauhanprosessissa on edistystä. Olen Rovanetsin kanssa samaa mieltä. On erittäin tärkeää, että me alamme vauhdittaa tätä prosessia ja tämän olen ottanut esiin moneen otteeseen Israelin ja palestinaisviranomaisen kanssa, että meidän pitää päästä liikkeelle. Alue on muutoksessa ja nämä muutokset vaativat tätä, niin kuin herra Läki sanoi, alueella on sellaisia muutoksia, että ne pitää tunnustaa ja tunnistaa Egypti. En usko, mm, ei se tarkoita sitä, että Egypti olisi ongelmallinen sotilaallisesti ajatellen Israelia, mutta demokraattinen Egypti, se on asia, jota tarkkaillaan Sehän on siellä aivan kynnyksellä. Ja minä todellakin aidosti uskon, että Israelin kansan ja Palestiinan kansan intresseissä on löytää ratkaisu juuri nyt. Tämä saattaisi olla erittäin tärkeä osa vakaata, turvallista aluetta. Toistan tämän edelleenkin ja sanon sen kaikille kumppaneille, mukaan lukien kaikki. Ja Belder puhui neuvotteluista. Meidän täytyy varmistua siitä, että osapuolet ovat uskottavia toistensa silmissä myös. On tärkeää, että palestiinalaiset voivat mennä neuvottelupöytään niin, että heillä on Arabiliiton tuki. Minä olen keskustellut tästä asiasta myös Kairossa ja 14.5 eh, eh, hänestä eh, tästä neuvottelijasta tulee Egyptin presidentti ehdokas tässä todellakin on tärkeää, että tulee tukea. Se on kaikkien turvallisuuden kannalta tärkeää. Kaikki tämä liittyy toisiinsa. Meidän pitää varmistua siitä, että edistys menee eteenpäin rinta rinnan turvallisuuden kanssa ja siellä pitää olla myös muita osapuolia Minun mielestäni kvartetti on erittäin tärkeä väline. Se ei ole kaikki kaikessa, mutta yritän varmistua siitä, että, että huhtikuussa saadaan asia eteenpäin ja me olemme erittäin tärkeässä asemassa olleet viime kuukausina ja tulevinakin kuukausina. Me meidän pitää päästä eteenpäin pidemmälle ja nopeammin ja kvartettia ja kun nämä lähettiläät tulivat Brysseliin viime viikolla, niin minä keskustelin heidän kanssaan siitä, mikä oli minun näkemykseni mahdollisuuksista. Miten voidaan näitä kokouksia käyttää Israelin ja Palestiinan lähentämiseen? Ymmärrän kyllä, mm, että usein osapuolet ovat hyvin hermostuneita siitä, mitä tapahtuu. Jos mennään nyt sitten Jerusalemiin, minä, minulla ei ole sillä väliä, mutta aivan ensimmäistä kertaa oli tärkeää saada nämä lähetilät keskustelemaan ja tutkimaan tilannetta. Tämä on todella tärkeä asia minulle. Kun puhun Gaasasta ja Karam Shalomista, minä eh, Eh, en puhunut siitä, että olisi ainoastaan yksi eh, rajanylityspaikka. Me, eh, me olemme tehneet tässä asiassa paljon työtä tässä infrastruktuurissa. Kun minä menin Gaasaan alueelle, puhuin liikeyrityksille, nuorille, kävin siellä myös kesä kesäkouluissa tai kesäyliopistoissa ja meidän, meille oli tärkeää, että Gaasassa saadaan liike-elämä liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Tapasin Israelin kenraalin, joka on vastuussa tästä asiasta ja puhuin, puhuimme siitä, että on saatu jotakin eteenpäin, mutta me halusimme varmistua siitä, että varsinkin kun puhutaan viennistä, se on elintärkeää näille rajanylityspaikoille ja taloudelle. Ei, jos ei ole taloutta, niin silloin ei päästä eteenpäin, joten mm, tästä syystä Karem Shalom on, oli sellainen, että siellä saatiin kolme asiaa toimimaan. Infrastruktuuri, tiet esimerkiksi ja toiseksi laitteisto skannauslaitteisto, jotta saatiin hyvin nopeasti nämä tavarat liikkeelle. Ja sitten koulutus onnistui 5,3 miljoonaa euroa. Me saimme sen toimimaan. Tämä on tärkeää, koska haluan tietenkin saada paremman, suuremman ratkaisun Kaasan osalle, mutta on tärkeää, että me tuemme ja saamme asiat tapahtumaan nopeasti, jotta voimme helpottaa tilannetta. Eli tässä, tästä syystä minä viittasin Kerem Shalomin me olemme tarkastelleet muitakin ylityspaikkoja, mutta tästä syystä me olemme painostaneet juuri tähän mutta se ei muuta sitä, mitä olemme sanoneet, että pitää avata rajanylityspaikkoja, ihmisten pitää pystyä päästä, päästä rajan yli mahdollisimman mutkattomasti. Tässä ei siinä mitään ole ongelmaa, että minun hyökätään se, mitä kuvailitte nämä varat. Se ei ole minun hallintoni sisällä. Halutaan tukea ihmisoikeuksia, vakausväline, kehitys, yhteistyö teidän ryhmänne jäsenet ja varmasti kaikki täällä tukevat tätä. Te haluatte, että me tuemme tunisialaisia, egyptiläisiä, libyalaisia, näin me teemme kautta maailman koko ajan. Euroopan ulkosuhdehallinnon budjetti on 460 miljoonaa. Siellä on satoja edustustoja ja paljon väkeä. Kyse on alle 50 prosentista, kun tätä verrataan Ison-Britannian diplomatiaan. Mutta ei pidä syyttää siitä, että käytetään miljardeja euroja. Mm, joten tämä Tämä on se budjetti, joka meillä on käytössämme ja mahdollisimman hyvin yritän sen käyttää niihin asioihin, jotka uskon tärkeäksi ja täälläkin uskotaan tärkeäksi. Tässä taida puhua liian pitkään, mutta asiat muuttuvat lähi mutta eh, erittäin mielenkiintoista on, kun me rakennamme tätä foorumia, jolla toimimme. Meidän täytyy katsoa alueen potentiaalia, olipa kyse Libanonista tai muista, olipa kyse sitten lähi rauhanprosessista tai sitten siitä, mitä tapahtuu Egyptissä minä olen puhunut usein ulkoministerin kanssa ja silloin puhumme näistä kysymyksistä. Eli varmasti saamme aikaan muutoksia. Ja sitten vielä eh, suhteistamme. Minä olen tehnyt hyvin paljon työtä palestiinalais- ja israelaissuhteiden eh, hyväksi. Olen puhunut eh, kummankin osapuolen johtajien kanssa tuntikausia ja minä kunnioitan kovasti näitä keskusteluja, mutta voin telto, kertoa, että EUta kunnioitetaan kummassakin maassa ja aion pitää asian tällä tolalla, koska kyse on kahden valtion ratkaisusta. Tietenkin he ovat sanoneet minulle asia asioita, eh, joista en pidä. Olen iloinen siitä, mutta heidän täytyy kunnioittaa meitä, me, meidän heitä. Meillä on realistinen rooli ja eh, näin eh, käytän sitä, mitä ymmärrän parhaaksi kaikkein parhaaksi. Minulla ei ole välttämättä aina valtuuksia, mutta se mitä voimme tehdä on käyttää poliittista ja eh, taloudellista voimaamme, jotta tuemme tätä prosessia eteenpäin. Ja käytän tähän enemmän energiaa kuin mihinkään muuhun. Eh, Dodds puhui naapuruuspolitiikasta, onko se epäonnistunut, eh, ei, mutta siinä voitaisiin parantaa toimintaa, kyllä. Ja viime viikkojen tapahtumat ovat osoittaneet, että meidän pitää toimia tehokkaammin niin, että saamme aikaan sen, mitä haluamme. Meidän täytyy olla joustavia ja tunnustaa se, että me tarvitsemme eriytettyä lähestymistapaa eri maissa, jotta katsotaan, mitä eri ihmiset haluavat eri maissa, jotta he pääsevät omaan tavoitteeseensa. Ja erityislähettiläät tästä minun mielestäni tämä on niin tärkeä asia. Kvartetin lähettiläs, se on erittäin tärkeä ulottuvuus. Haluan kiittää tästä vielä. Nyt kun tämä on saatu päätökseen tämä osuus työstä, niin meidän täytyy katsoa myös tulevaisuutta, jotta alueella edustus pysyy hyvänä. Ja lopuksi vielä ymmärtää käsittääkseni niin iranilaiset ovat sanoneet, että he haluavat todellakin toimia Somalian merirosvokysymyksessä todellakin olen saanut vakuutuksia siitä, että nyt halutaan toimia ja halutaan saada tuloksia ja koulutus. En en usko, että egyptiläisillä oli mitään syytä kieltää pääsyä tässä asiassa. Kiitoksia kovasti keskustelusta. Toivottavasti katoin mahdollisimman monen kysymykset. Kiitoksia. Thank you and we thank you. Kiitos. Me kiitämme teitä osaltamme, koska teillä on ollut pitkä ja vaativa päivä. Olette tehnyt tänään tässä salissa kovasti työtä. Kiitos teille siitä, että olitte kanssamme. Ja Kiitos näistä hyvistä vastauksista. No niin, kollegat, keskustelu päättyy. Me tapaamme huomenna, eli torstaina 10. maaliskuuta 9. aamulla yhteen saakka ja sitten kolmesta viiteen iltapäivällä. Esityslista on julkaistu, se on saatavilla netissä. Tämän päivän kokous on päättynyt.